terrorismin uhrien suojelu. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen Elżbieta Bienkowska. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Pariisin hyökkäykset paljastivat jälleen terrorismin radikaalit kasvot. Me tiedämme, että viime vuosikymmeninä useat jäsenvaltiot ovat joutuneet hyökkäysten kohteeksi. Viro, UK, Espanja, Ranska, Hollanti, Kreikka, Ruotsi, Saksa, Italia, Norja, Bulgaaria, Belgia ja Tanska. 22. direktiivi, joka koskee uhrien oikeuksia, joka astui voimaan jäsenvaltioissa tänä tässä kuussa on EUn tärkein uhrien oikeuksia koskeva väline. Siinä asetetaan sitovat oikeudet kaikille uhreille, oikeuden muun muassa suojeluun ja siihen, että jokaisen rikoksen uhrin yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Siinä ei kuitenkaan säädetä erityistoimista, jotka vastaisivat terrorismin uhrien tarpeisiin. Terroris konfliktit eh, hyökkäsivät yksilöitä kohtaan, jotka eh, jopa menettivät elämänsä tai traumatisoivat tai loukkaantuivat. Tällaisten hyökkäysten uhrit kaipaavat erityistä tukea, apua, eh, jossa otetaan huomioon heidän erityiset tarpeensa ja otetaan huomioon myös rikoksen erityisluonne. Komissio on siksi päättänyt esittää erityisiä säännöksiä terrorismin uhrien suojelemiseksi. Tämä liittyy direktiivehdotukseen, joka koskee terrorismin torjuntaa. Kaikkein tärkein tavoite on se, että jäsenvaltiot kriminalisoivat terroririkokset ja niihin liittyvät rikokset, kuten esimerkiksi terroritarkoituksissa matkustaminen tai kouluttaminen, sen rahoittaminen, unohtamatta myöskään terrorismin uhreja. Tässä ehdotuksessa vastataan täsmällisemmin terrorismin uhrien tarpeisiin – Erityisesti direktiiviehdotuksessa vaaditaan jäsenvaltioita varmistamaan se, että terrorismin uhrit saavat välittömästi ammattiihmisten tukipalveluita sekä fyysistä että henkistä tukea. Tällaista tukea täytyy antaa niin pitkään kuin tarve vaatii Terrorihyökkäykset usein johtavat kaaukseen ja vääristyneeseen informaatioon. Siksi uhrien täytyy saada asianmukaista informaatiota ja heistä täytyy antaa asianmukaista informaatiota. On tärkeää, että tukipalvelut antavat tällaista tietoa, luotettavaa tietoa. Direktiivehdotuksen mukaan toimivaltaiset, toimivaltaisten viranomaisten täytyy jäsenvaltiossa tehdä keskenään yhteistyötä, jotta voivat varmistaa sen, että kaikki uhrit saavat riittävän tiedon ja avun ja tuen, riippumatta siitä, missä Euroopan unionissa asuvat. Meillä on räätälöityjä tukisääntöjä, jotka ovat omiaan auttamaan uhrien paranemista ja heidän läheisiensäkin paranemista ja koko yhteiskunnan paranemista. Tämä asia on myös radikalisointi tiedotuskeskuksemme ja verkostomme ähm, tarkoitus, eli että äh, tiedotetaan ja puututaan radikalisointiin. Tämä RAN äh, erinoma- erinomaisuuskeskus, asiantuntijakeskus, äh, on nyt saanut 25 miljoonaa euroa seuraaville neljälle vuodelle, jotta kentän työntekijät saavat enemmän keinoja tehdä työtä Nämä työntekijät tulevat eri taustoista, edustavat muun muassa paikallisviranomaisia kuntia, paikallista poliisia, vankilaa ja ehdonalaisviranomaisia, kouluja, kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, turvaviranomaisia ja tietenkin myös itse uhrien yhdistyksiä. Terrorismin uhrit ansaitsevat meidän solidaarisuutemme ja tukemme. Heillä on myös erittäin tärkeä rooli esitettävään, kun, esitettävänään, kun yritetään vastustaa radikalisoitumista. Heidän todistajan lausuntonsa ovat erittäin tärkeitä tässä työssä. Meillä on myös uhrien muistoa käsittelevä työryhmä, se on juuri asetettu. Se tulee olemaan erittäin tärkeää, kun järjestetään 11.3. terrorismin uhrien muisto päivä vuonna 2016. Madridin pommitusten jälkeen vuonna 2004 komissio on muistanut terrorismin uhrin muistopäivää, viettänyt tätä muistopäivää 11.3. ja tulee tekemään näin jatkossakin RAN viraston avulla tai verkoston avulla. Tarkoitus on kunnioittaa ja muistaa niitä, jotka ovat kärsineet ja haluamme tietysti auttaa niitä paranemaan, jotka edelleenkin kärsivät ja e, haluamme varmistaa myös sen, että uhrien äänet tulevat kuulluiksi ja että ne tulevat kuulluksi laajasti, erityisesti radikalisoituneiden nuorten keskuudessa. Tarinat, tarinat jotka kertovat uhrien kärsimyksestä, eivät ole koskaan turhia. Toivottavasti ne, jotka ovat radikalisoitumisen partaalla, ajattelevat toistamiseen. Olen vakuuttunut siitä, e, kuinka että äh, uhrien kertomukset voivat olla erittäin tärkeä tekijä tässä kontranarratiivissa. Äh, kun kerrotaan uhrien kokemuksista, niin sillä voi olla voimaperäinen, mutta myönteinen vaikutus niihin yksilöihin, jotka ovat radikalisoitumisen partaalla. Kiitos. Thank you madam. Suuret kiitokset teille komission ja sen. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. EPP ryhmän nimissä edustaja Jimenez Peseril Barrio. Kiitos oikein paljon, puhemies. On hyvin vaikea hyväksyä, että kuka hyvänsä meistä voi joutua vihri, uhriksi itse. Oh, jouduin uhriksi, kun ETA, terroristijärjestö, murhasi veljeni ja hänen vaimonsa. Kuka hyvänsä meitä voi joutua ähm, uhriksi? Väittävätpä tekijät sitten puolustavansa paskijärjestöä tai ISIS-järjestöä, niin meille kaikille kuitenkin uhrit ovat demokraattisen valtion puolustajia ja, ja, ja tämän todistajia. Terrorismi iskee kaikkiin Euroopan unionin valtioihin, mutta kaikilla valtioilla ei ole terrorismin uhreja tukevaa lainsäädäntöä. Siksi tarvitaan välttämättä eurooppalainen direktiivi terrorismin uhrien tukemiseksi. Heillä on oikeus saada oikeutta, kuulla totuus, saada muista ja että heitä kohdellaan arvokkaasti. Terroristit äh, pyrkivät tuhoamaan meidän demokratiamme ja Euroopan kansanpuolue on ainut poliittinen ryhmä, joka jälleen on ehdottanut päätöslauselmaesitystä terrorismin uhrien puol- puolustamiseksi. Puheenjohtajakokouksessa muut poliittiset ryhmät ECR lukuun ottamatta kuitenkin ovat kaataneet tämän ehdotuksemme päätöslauselmaesitykseksi. Me katsomme, että parlamentin komission ja neuvoston on kaikkien tuettava direktiiviehdotusta. Muistakaa kaikki ne kyyneleet, jotka ovat virranneet terrorismin uhrien vuoksi. On muistettava uhreja, heidän muistohan on kunnioitettava. Ja nyt kysynkin komission jäseneltä, milloin, minä päivänä tällainen direktiivi saadaan. Kiitos. Kiitoksia. Hyväksyttekö edustaja Sanilta ää, äh, sinisen kortin? I can repeat. Voin toistaa vielä. Sopisiko teille sinisen kortin kysymys edustaja Sanilta? Sanilta. Kyllä vai ei? arvoisa arvoisa kollega tunnen sympatiaa teitä kohtaan erityisesti menetystenne takia perheessänne. Omassa maassani Unkarissa olin parlamentin jäsen. Alueellamme oli paljon toisen maailmansodan äh, natsiuhreja. Kertoisitteko Fidesin kumppaneillenne ryhmässänne, koskapa Fides haluaisi per, pystyttää äh, patsaan henkilölle, joka oli vastuussa näistä natsien tappamisista? is for your answer. Nyt voitte vastata, olkaa hyvä, edustaja. Sí, nosotros me puhumme täällä nyt terrorismin uhreista, me emme puhu sodan uhreista, mutta luonnollisesti kaikkia uhreja on muistettava. Kaikille uhreille on annettava tuki äh, riippumatta siitä, miten he ovat uhreiksi joutuneet. Kiitos. Thank you. Kiitos teille. Sitten seuraava sininen kortti teille. Sopisiko teille edustaja Bokovicilta sinisen kortin kysymys? No. Yes? Niin, että sopiiko vai eikö sovi? Yes or no? misunderstanding, I think. Um... Tai, taisipa tulla nyt pieni väärinkäsitys tässä. Sitten ST-ryhmä. Edustaja Katarina Kinitsi, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia, puhemies. Terrorihyökkäykset ovat kiinnittäneet huomiomme, ei niin uuteen, mutta kuitenkin tuttuun kirjallisyyteen. Meidän ei pitäisi kiinnittää huomiota ainoastaan mahdollisiin tai todellisiin tekijöihin, vaan myös uhreihin. Tukholman ohjelmassa tunnustettiin se, että tarvitaan parempaa lainsäädäntöä, jotta voidaan tukea terrorismin uhreja, erityisesti terrorismin uhreja siis muitakin uhreja. Ja tietenkin täytyy myös tukea uhrien suoranaisi, lähisukulaisia. Myös uhrien suojelua koskevat muut lainsäädännöt säädäntöjen myötä on ymmärretty, että myös terrorismin uhrit tarvitsevat aivan erityistä huomiota. Meidän täytyy tukea. He tarvitsevat sekä kansainvälistä että kansallista tukea komissaarin puheenvuoro oli jo lupaava, mutta minulla olisi vielä yksi pyyntö. Olisi tärkeää, että näille uhreille annetaan ilmaista, maksutonta lääketieteellistä ja psykologista tukea. Saavat kärsiä psyykkisistä ja fyysisistä traumoista vielä pitkään. Myös heidän perheensä ansaitsevat tällaista tukea. On tärkeää, että saadaan henkilöt saavat myös riittävän kompensaation korvauksen kärsimistään vahingoista. On tärkeää, että otetaan myös huomioon uhrien suojeluyhdistysten rooli. Kiitokset arvoisa edustaja. Nyt ECR-ryhmän nimissä edustaja Köykkä, olkaa hyvä. President, Commissioner, um... Puhemies, komission jäsen, vihamme terroristien hyökkäyksen takia on painunut omaan tuntoomme ja määrittelee sitä, keitä me olemme ihmisenä ja unionina. Me joudumme kyseenalaistamaan sen, kehen me uskomme, ketä me uskomme. Jotkut tekevät meistä kaikista uhreja retoriikallaan. Me olemme kuitenkin vapaita Ranskan iskut ovat kaikuneet kautta Ranskan ja koko Euroopan ja sen jälkeen välittyi viesti vastustuskykyisyydestä ja toivosta. ISISin barbarius ei saa koskaan uhata kohesiota ja suvaitsevaisuuttamme. Meidän täytyy tukea niitä, jotka ovat kärsineet, tarjota turvaa kansalaisille, jotta he voivat elää vapaata elämää. Me voitamme vihollisemme ja näin voimme elää pelotta. Tämä ei saa tapahtua suvaitsevaisuuden kustannuksella. Sitä me tarvitsemme tämän päivän Euroopassa. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi alderyhmän nimissä Maite Vagasaur Tundua Ruis. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tavalliset rikolliset eivät yleensä halua suurta yleisöä rikoksilleen eivätkä katso olevansa sankareita. Terroristit ovat kuitenkin erilaisia, kun he tekevät demokraattisissa yhteiskunnissa valtavan järkyttäviä rikoksia. He iskevät murhaamalla tai silpomalla tai järkyttävällä tavalla mm, kohdistamalla väkivaltaa tavallisiin ihmisiin. Ja he katsovat, että heidän tekonsa ovat oikeutettuja. Jihadistit pyrkivät aikaansaamaan mahdollisimman suurta vahinkoa heikentääkseen demokratiamme Ja terroristirikokset ovat hyvin julkisia ja tekijät pitävät itseään sankareina. Ja kun ajatellaan uhreja, terrorismin uhrien tuska on kahdenlaista. Se on yksityistä, eh, inhimillistä tuskaa, jos esimerkiksi eh, ihminen menettää perheenjäsenen, ja se on toisaalta myös eh, julkista tuskaa, kun kaikkien meidän vapauksia pyritään rajoittamaan terrorismin keinoin. Kun ajatellaan terrorismia. Kukaan ei voi hyväksyä sitä, että esimerkiksi naisiin, naisiin tai lapsiin kohdistuvia murhia ei, murhista ei rankaista, mutta itse asiassa minun omassa kotimaassani terroristeja on armahdettu. He ovat ylpeitä murhattuaan ja tätä me emme voi hyväksyä. Terroristit yrittävät viedä uhreilta näiden ihmisarvon ja he katsovat, että heillä on oikeus tappaa. Olen tutustunut Espanjassa satoihin terrorismin uhreihin ja minun mielestäni Euroopan parlamentti ei ole kylliksi kiinnittänyt huomiota terrorismin uhreihin meidän todella todella tulisi saada asiaa käsittelevä direktiivi. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten GUE NGR-ryhmän nimissä Martina Andersson, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Näiden terrorismikauheuksien jälkeen voin sanoa tuntevani mitä syvintä sympatiaa uhreja ja heidän perheiden kohtaan. Daesh on varsinainen Frankensteinin hirviö ja se täytyy, sitä täytyy estää. Sen estäminen tarkoittaa sitä, että estetään pankkien antamasta Daeshille tuloja kahden miljoonan edestä. Meidän täytyy myös puuttua uhrien tarpeisiin ja miljoonien maahanmuuttajien pakolaisten tarpeisiin. Tällainen väkivaltainen ekstremismi on kasvanut ja itänyt niissä maissa, joissa länsimainen militarismi on tehnyt elämän vaarallisemmaksi. Meidän tulisi pyrkiä ratkaisemaan konflikteja, ei tiputella Syyriaan lisää pommeja. Tämänhetkinen tilanne on se, että brittikoneisto on saanut tappaa rankaisematta ja komission asiantuntija on sanonut, että käytännössä brittivaltion toimijat ovat jääneet rankaisematta. Usein tällainen valtioiden sponsoroima terrorismi jätetään usein huomiotta. Libya, aiemmin Libyassa ja nyt Syyriassa on, Syyrian kohdalla on voitu todeta, että tämäkin parlamentti on kaksinaismoralisti. Niin kun ajatellaan ihmisoikeuksia, niin brittihallitus ei ole noudattanut ihmisoikeussopimuksen artiklaa 2 oikeutta elämään. Kiitokset. Seuraavaksi Biren ryhmän nimissä edustaja Jan Philippe Albrecht. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja, dank, Herr Kiitos puhemies. Parhaat kollegat, me kaikki varmasti eh, järkytyimme eh, viimeisimmistä Pariisin terroristiiskuista ja tunsimme suurta sympatiaa uhreja heidän perheitään kohtaan. Ja tämä järkytys, eh, tämä shokki, aivan varmasti iski paitsi meihin läntisissä demokratioissa myös muihin maailmalla. Ja meidän täytyy yhdessä suojautua tällaisilta terroristi-iskuilta ja uhrien suojeluun on äärimmäisen tärkeää paitsi siis jo tapahtuneiden terroristi-iskujen uhrien suojelu, myös ihmisten suojelu uusilta iskuilta, jotta uusia uhreja ei pääse syntymään. Uhrien etujen mukaista on varmasti se, että me keräämme tosiasiat yhteen, voidaksemme suojella ihmisiä tulevilta iskuilta. Me emme myöskään saa kääntää selkäämme tosiasioilta ja lähteä vain tällaiseen tunnepitoiseen keskusteluun. Meidän täytyy keskustella terrorismin syistä. Jos vaikkapa nykykriisiä tarkastelee lähemmin, niin syythän ovat Lähi-idän sodissa. Ja nämä sodat tulee yhdessä ratkaista. Syyt ovat myös siinä, että monet terroristit terroristi-iskujen tekijöistä ovat radikalisoituneet Euroopassa, esimerkiksi Euroopan vankiloissa. Ja meidän täytyy todella päättää tämä radikalisoituminen, estää se jatkossa. Ja siksi meidän täytyy katsoa myös tosiasioita, miten luoda turvallisuutta. Me tarvitsemme parempaa eurooppalaisten viranomaisten välistä yhteistyötä, parempaa tiedonvaihtoa, emmekä kaikkien kansalaisten valvontaa aina ja kaikkialla. Näinhän me vain taivumme siihen, mitä terroristit haluavatkin. Kiitos. Kiitos. Edustaja Albrecht. Nyt EFDD-ryhmän nimissä edustaja Pätsen, olkaa hyvä. Hallituksen ensisijainen tehtävä on suojella kansalaisia. Usein sanotaan, että terroristit eivät ole koskaan voittaa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa. Terroristit voittavat, kun huomattava määrä väestä on samaa mieltä äh, pitkän aikavälin tavoitteista. Yhdistyneessä kuningaskunnassa IRA murhasi, terrorisoi tiensä hallituksen Pohjois-Irlannissa. harvat julkisesti myöntäisivät, että tukivat Iran terrorismia, mutta monet kuitenkin äänestävät Sinn Feiniä, hän poliittista siipeä. Nykyinen terroriuhka tulee islamilaisen fundamentalismin suunnasta. He haluavat perustaa islamilaisen valtion valtioiden ottaa käyttöön sarja lain. Suurin osa muslimeista on rauhaa ja hyväksynyt, että tämä pitää paikkansa. Enemmistö ei ole ongelmana, vähemmistö on ongelma ja he kaikki noudattavat samaa uskontoa. Uskonnon opetukset tulkitaan kirjallisesti ja tämä opetus ei sovi yhteen modernin yhteiskunnan kanssa – Meillä on valtava ongelma, kun taistelemme fundamentalistista ajattelutapaa vastaan yhteiskunnassa. Mä viime kerralla totesin, että ensimmäisenä askeleena tässä taistelussa on lopettaa joukkomaahanmuutto islamilaisista maista. EUn politiikka, joka sallii miljoonien maahanmuuttajien tulon islamilaisista maista, on vain Venäjä, venäläisen ruletin pelaamista kansalaisten hengellä. Thank you. Uh... Kiitoksia. Sitten sitoutumattomista. Ja täällä on ymmärtääkseni sininen kortti. Ei vaan työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä, edustaja Andersson. The point of order on the, on the rule 11.2. Työjärjestys 11.2 säännön pohjalta. Täällä jäsenten täytyy osoittaa keskinäistä kunnioitusta. Sinn Feinin jäsenenä ja henkilönä, joka on Pohjois-Irlannissa edustamassa 160 000 äänestäjää. Minusta on aivan häpeällistä, että joku parlamentissa tai täysistuntosalissa pyrkii tällä tavalla yhdistelemään asioita. Sinn Feinin äänestäjät äänestivät meitä mandaattimme pohjalta, sen pohjalta mitä olemme ehdottaneet miten olemme ehdottaneet edustavamme näitä äänestäjiä. Ja meillä on myös puolueohjelma, jonka olemme heille esitelleet. Sen takia lähestulkoon puoli miljoonaa ihmistä Irlannin saarella äänesti Sinn Feiniä. 11.2 säännön pohjalta jäsenten tulisi käyttäytyä täysistunnossa keskinäisen kunnioituksen pohjalta ja tämä jäsenen käytös ei noudattanut sääntöä. Thank you. Uh... Kiitos. Sitten sitoutumattomien edustaja, edustaja Funtulis, olkaa hyvä. Σήμερα η Επιτροπή μας λέει πως ζητά προστασία και υποστήριξη. Kiitoksia. Komissaari kertoi tänään, tai on nyt kertonut meille tänään, että se aikoo laajentaa terrorismin, terrorismin uhrien tukea. Meidän täytyy ymmärtää uhrien tuskaa heidän perheidensä öö, tuskaa. Öö, mutta joillain jäsenvaltioilla on erilaiset käsitykset uhreista öö, kuin joillain muilla jäsenvaltioilla. Ja mielestäni meidän täytyy ymmärtää, että meidän täytyy ymmärtää, että esimerkiksi minun ö, ö, oma poikani ja yksi hänen ö, ystävistään ö, ö, kuolivat ö, hyökkäyksen, vastaavien hyökkäyksien kohteessa, mutta ö, heidän perheitään kukaan ei ole tukenut. Itse asiassa ö, tällaiselle tuelle on asetettu esteitä. Ö, ja vaikka hyökkäyksiä on ollut parisen kymmentä, niin edelleenkään näitä tapauksia ei ole tutkittu tai tutkimuksia ei ole saatu päätökseen. On erittäin tärkeää, että ideologista, ideologiasta huolimatta tutkintaa toteutetaan kaikkialla. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Vuosenberg Brion Niidi. Olkaa hyvä. Χαίρομαι γιατί όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούμε ότι η οδηγία... Olen tyytyväinen, kun kuulen, että kaikki poliittiset ryhmät ovat samaa mieltä siitä, että vuoden 2012 direktiivi ei voi kattaa terroristien uhreja. Kyse on terrorismista, joka on rikos ihmissyyttä vastaan. Se on aivan erityinen hyökkäys ihmisyyttä ja myös Euroopan unionia vastaan. Uhrit tarvitsevat tunnustuksen niin, että heidän oikeutensa tunnustetaan. He tarvitsevat myös juridista ja psykologista tukea. Hyökkäävätpä tekijät sitten demokratiaa vastaan, vaikka eivät, niin kuin nyt näemme tälläkin parlamentissa. Terroristijärjestöt ovat vuosikausia terrorisoineet myös omassa maassani. Sitten ISIS joka toimii uskonnon pohjalta niin sanotusti, terrorisoi uhrejaan. Me tarvitsemme erityisiä toimia näiden uhrien auttamiseksi. Unionin pyrkimyksenä on oltava lisää demokratiaa. Vastauksen on oltava se, että emme panikoidu tämän terrorin edessä. Meidän on toteutettava demokraattisia periaatteita. Kiitos. Ja nyt on vuorossa edustaja Lopes Aguilar. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies komission jäsen 13. marraskuuta Pariisin iskut olivat järkyttäviä. Samoin äh, Lontoon iskut 2004 Madridin iskut. Minä edustan tässä parlamentissa eh, Espanjan kansalaisia ja etan terrorismi on kohdistunut meihin vuosikymmenien ajan ja mm, sosialisti puolue tuon pitkän terrorismin vastaisen taistelun aikana pyrki yhdistämään kaikki poliittiset eh, voimat terrorismin vastaiseen taisteluun niin opposition kuin hallituspuolueetkin ja jotta uhreja ja että kaikki tukisivat uhreja yhtä lailla. Ja 2012 lokakuussa on hyväksytty ehdotus, jossa ei kuitenkaan terrorismin uhreja, heidän ihan terveydenhoitoaan sekä psykologista jälkihoitoaan oteta kylleksi huomioon. Terrorismin uhrit todella tarvitsevat myös juridista apua ja ymmärrystä eri menettelyistä, joihin saattavat joutua mukaan. Ja erityinen direktiivi mielestäni korjaisi terrorismin uhrien asemaa kaikkialla Euroopassa. Olen täysin vakuuttunut siitä, että kun terroristit iskevät, he eivät vain halua vuodattaa verta, vaan he haluavat tämän lisäksi järkyttää ja kauhistuttaa meitä kaikkia. Mitä vankempi on demokratiamme ja oikeusvaltiomme, sitä paremmin voimme torjua terrorismia kaikkialla Euroopassa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja ähm, Helga Stevens, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, kollegat. Nyt mielelläni käytän tilaisuutta hyväkseni kiinnittääkseni huomiota terrorismin uhreihin, jotka ovat muutenkin heikossa asemassa, esimerkiksi vammaiset. Nyt on huolehdittava siitä, että kun uhrit tapaavat oikeusviranomaisia tai poliisin ensimmäistä kertaa ja tämän jälkeen he saavat kaiken sen tuen, jota tarvitsevat, jotta voivat ensinnäkin tulla ymmärretyksi ja ymmärtää. Esimerkiksi eh, kuuron henkilön on saatava viittomakielinen tulkki aina mukaansa eh, keskustelussaan poliisin kanssa tai mm, tullessaan oikeusistuimeen. Samoin eh, henkilöiden, mm, jotka ovat muuten esimerkiksi kehitysvammaisia, täytyy saada tukea ja apua tarpeidensa mukaisesti on aina oikeus ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. Ja tämä on aivan välttämätöntä. Tätä varten komissiolta tarvitaan ehdotuksia. Kiitoksia. Thank you well. Kiitos teille. Edustaja Nikolson minuutti, olkaa hyvä. Very much. Kiitoksia kovasti, puhemies. Komissaari, tunnen sympatiaa kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat kärsineet terroristien käsissä Euroopassa ja muuallakin erityisesti omassa vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa. Terroristit eivät ole valitettavasti toimineet eristyneisyydessä, vaan ovat lyöneet, lyöttäytyneet yhteen, ja on erittäin tärkeää, että mekin yhdessä tuemme viattomia uhreja ja terroriskuista henkiin jääneitä. He tarvitsevat tukea pitkään sen jälkeen, kun viestinten Ähm, huomio on kääntynyt muualle. Edelleenkin minunkin vaalipiirissäni ihmiset kantavat sekä äh, fyysisiä että sosiaalisia arpia. Äh, heidän äh, ongelmansa ovat mutkikkaita ja kehkeytyvät ajan olon. Uhreilla ja henkiin jäävillä täytyy, on, heillä on oikeus siihen, että Ähm, heitä ei traumatisoida eikä stigmatisoida eikä aleta glorifioida terrori-iskuja. Äh, meidän täytyy äh, muistaa, että ne, jotka ähm, murhaavat, eivät ole uhreja. Minä tuen uhreja, en uhriuttajia. Kiitos. Nyt äh, puheenvuorot ilman puhujalistaa. Edustaja Brian Hayes, olkaa hyvä. Puhemies, kiitos mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro. Tämä ehdotus on tervetullut. Haluan onnitella kollega Teresa hänen tekemästään työstä, kun hän on korostanut uhrien tarpeita kautta yhteiskunnan. Aivan niin kuin muutkin ovat todenneet, puhemies, meillä on vastuu auttaa niitä, jotka ovat viattomia uhreja, terrorismin uhreja kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Omassa maassani Irlannissa me altistuimme Iran laittomalle kampanjoinnille. He tappoivat, pelottelivat ihmisiä ja varmistivat sen, että rikollisen toiminnan tulot käytettiin sitten muihin toimintoihin. Puhemies, tärkeää on se, että meillä on vastuu tukea auttaa niitä ihmisiä, jotka hoitavat suruaan ja vammojaan. Erityisesti omassa maassamme on koettu muutosprosessi eh, rauhanprosessin ja sovinnon kautta. Ja nyt vaaditaan vielä lisätyötä. Komission tulisi katsoa, voitaisiinko kuuden kuukauden aikana kaikissa jäsenvaltioissa siirtää tämän talon hyväksymä lainsäädäntö kansalliseen lainsäädäntöön. Pyytäisin komissiota nimeämään ne jäsenvaltiot, missä tarvitaan vielä paljon lisätyötä. Suuret kiitokset teille. Nyt on kovin myöhäistä jo, mutta ehkäpä Edustaja Nikosson hyväksyy vielä edustaja Jimenez Peserililtä sinisen kortin. James? James, sopiko? Kyllä. Eh, signora diputata. Edustaja eh, Jimenez Peserin. Kyllä, kyllä. Nyt. Suotteen anteeksi, puhemies. En minä oikeastaan halua esittää kysymystä edustaja Nikossonille. Haluaisin vain, että antaisitte minulle pienen pienen äh, hetken, jotta voisin vielä muistuttaa niistä uhreista, jotka 12 päivää sitten Kabulissa surmattiin iskussa Espanjan suurlähetystöön. Mm, toivoisin, että tässä keskustelussa muistaisimme näitä viimeisimpiäkin terrorismin uhreja. Kiitos. I understand you. Ymmärrän teitä oikein hyvin, edustaja, mutta Nythän kyse oli kuitenkin äh, puheenvuoroista äh, puhelistan ulkopuolelta, eli ainoastaan sinisen kortin kysymyksiä sallitaan. Äh, edustaja Marias, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Veristen terrorihyökkäysten jälkeen, jotka Daesh teki Pariisissa, jossa sadat kuolivat ja loukkaantuivat. Meidän täytyy ryhtyä toimiin tukeaksemme uhreja. Siksi haluankin, että myös Daeshin hyökkäyksen uhrien perheitä tuettaisiin ja 29.2013 direktiiviä alettaisiin toteuttaa. Se on ensimmäisen askel, kun halutaan suojella terrorismin uhreja, mutta tässä ei vielä mennä liian pitkälle, äh, liian, riittävän pitkälle. Olisi äh, hyvä saada uusi direktiivi, äh, jossa nimenomaan puututtaisiin terroristien uhrien hyvinvointiin, erityisesti näiden massiivisten jihadistien hyökkäysten jälkeen. Jotta voisimme paremmin puuttua tähän asiaan ja jotta voisimme paremmin suojella uhreja, meidän täytyy puuttua terrorismiin myös ideologisesti ja poliittisesti. Meidän täytyy toimia Turkin suuntaan monet arabivaltiotkin tukevat Daeshia Syyriassa. Meidän täytyy tuoda rauhaa lähitään. Kiitos. Edustaja Isaskun Bilbao Barandiga. Kiitos puhemies. Maailmanlaajuinen uhka ja teot ja uhrien määrä pakottavat meidät nyt huolehtimaan siitä, että saamme aikaan direktiivin, joka auttaa terrorismin uhreja. Terrorismi nostaa nyt päätään ennennäkemättömällä tavalla. Ja kyllä kansalaisten täytyy saada tukea, epä, ei-byrokraattista tukea, heidän sitä tarvitsee suhteessaan. Samoin on otettava huomioon tämän ilmiön rajat ylittävän luonne. Ihmiset tarvitsevat ja uurit tarvitsevat paitsi empatiaa myös sellaisia palveluja, jotka todella tukevat heitä. Meidän on ehdottomasti tuettava ihmisiä, jotka sattumalta joutuvat uhriksi. Meidän vapautemme ja arvomme ja meidän elämäntapamme halutaan tuhota. Tähän me emme alistu. Kiitos. Kiitos. Sitten seuraava puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos. Valitettavasti olemme joutuneet hiljan käsittelemään ikäviä asioita sen sijaan, että puhuisimme myönteisestä kehityksestä, miten voisimme auttaa nuorisoa. Olemme joutuneet käsittelemään inhottavia terrorismiin liittyviä ilmiöitä. Totta kai toivomme, että kaikki hyväksy, hyväksymämme toimet voivat olla tehokkaita ja voimme myös ennaltaehkäistä kuolemantapauksia. Todellisuus on kuitenkin toisen näköinen. Ne, jotka selviävät terroristi-iskuista, kärsivät siitä koko elämänsä, mukaan luottuna perheenjäsenet. Tämä on tärkeää ymmärtää. Sen takia meidän on tehtävä kaikkemme. Ensinnäkin iskujen estämiseksi, mutta jos iskuja tapahtuu, niin täytyy toimia niin, että yritämme tarjota mahdollisimman paljon tukea uhreille. Mukaan täytyy ottaa myös kaikki järjestöt tarjota eh, uhreille ja perheille psykologista apua. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jakutsic. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Evropa je nedvosmisleno Kiitoksia. Euroopan suvaitsevaisuuden manner, mutta valitettavasti Eurooppa on myös manner, jossa terroristit toimivat. me vaikka Italian punaista prikaattia ja niin edespäin. Meillä on, olemme todistaneet attentaatteja Madridissa ja Lontoossa ja nyt Pariisissa. Kaikki tämä on tapahtunut Euroopassa. Ja sen vuoksi tätä direktiiviä todella tarvitaan. Meidän täytyy olla solidaarisia terrorismin uhreja kohtaan. Meidän täytyy tehdä kaikkemme kaikilla tasolla Euroopassa, kansallisesti, alueellisesti, paikallisesti. <clears throat> Meidän täytyy tukea uhreja, koska nämä uhrit elävät jossain, jossain kylässä, kaupungissa, meidän täytyy tehdä kaikki voitavamme, jotta voimme tarjota kaikenlaisia sosiaalisia ja paikalla, lääketieteellisiä palveluita näille henkilöille ja tukea heitä. Kiitokset. Sitten vielä edustaja Pokovic viimeisenä, vaan ei suinkaan vähäisempänä. Olkaa hyvä. 20. Kiitos, puhemies. erilaiset hallinnot ja hallintojärjestelmät, jotka ovat kieltäytyneet hyväksymästä kaikkien eurooppalaisten oikeuksia, hallitsivat 1900-lukua, mutta nyt 2000-luvulla erilaiset ryhmät Äh, nyt iskevät äh, kansalaisia vastaan. Tilanne on toisenlainen. Nyt meillä on tällaista joukkoterrorismia, mm, tällaisia suurin joukkoihin kohdistuvia iskuja, jotka pyrkivät äh, tuhoamaan demokraattisen järjestelmämme ja näihin iskuihin liittyy hyvin suuria määriä uhreja. Meidän on autettava uhreja ja meidän on eh, eh, estettävä terroristiskujen onnistuminen. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt komission edustaja Bienkowska lopuksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puhemies, arvon jäsenet. Kiitoksia kovasti arvokkaista kommenteistanne aion välittää komissaari Jurvalle eh, tämän keskustelun eh, oleellisen sisällön ja hengen. Muutama seikka. Komissio on sitoutunut torjumaan terrorismia ja radikalisoitumista. Olen erityisesti kiitollinen parlamentille tästä mietinnöstä, joka liittyy radikalisoinnin eh, torjumiseen ja siihen, kuinka voidaan estää rekrytointia Euroopassa. Meidän täytyy toimia kaikilla tasoilla, kansallisesti ja paikallisesti ja kans- Euroopan tasoisesti. Meidän täytyy ottaa tähän työhön kaikki kentällä olevat toimijat, jotta voimme, ja meidän on otettava huomioon mukaan toimintaamme myös uhrit. Uh, terrorismin uhrien ja muidenkin rikosten uhrien suojelu on tarpeen ja siksi me ehdotamme tätä uutta direktiiviä direktiiviä, jossa taataan myös terroristin, terroristien uhreille ja heidän perheilleen tuki. Toivottavasti tämä terrorismia torjuva tai terrorismin torjuntaan tähtävä direktiivi hyväksytään mahdollisimman pian. Välitän viestin kysymyksenne komissaarille tästä tämän direktiivin täytäntöönpanosta. Bonsoir, chers collègues. Hyvää iltaa, kollegat. Näin keskustelu päättyy. Esityslistalla seuraavana vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla.